teillä on ollut hyvin kokenut puhemies tässä ensi alkuun, mutta nyt puhemiehellä ei ole niin paljon kokemusta, joten pyydän teiltä armollisuutta kokemattomuuttani kohtaan, mutta aion olla kuitenkin tiukka ja nyt pyydän, että keskitytte tähän. Huomaan, että siellä käydään vielä keskusteluja. Jatkamme artiklan 7 kohdan 1 mukaisesti, Euroopan parlamentin vaaleja koskevan säädöksen mukaisesti ja artiklan 4 kohdan 1 ja 4 työjärjestyksen mukaisesti parlamentti ottaa huomioon, että että Javier Kousupermu astuu virkaansa 15. päivä heinäkuuta 2014 ja työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti siihen mennessä, kun hänet on todettu sellaiseksi, että hän voi tämän viran ottaa vastaan ja kun kaikki mahdolliset esteet on otettu myöskin huomioon, niin hän ei ei voi vielä ottaa tätä virkaa vastaan tai toimia tässä virassa, kunnes kaikki tämä on selvitetty. Ja haluan myöskin kertoa teille, että olen saanut EPV-ryhmältä joitakin nimitysmuutoksia ja lista näistä nimityksistä tulee istunnon pöytäkirjaan. Jos mitään vastalauseita ei ole, kun pöytäkirjat hyväksytään, niin nämä nimitykset katsotaan hyväksyttyiksi. Tässä olivat siis ilmoitukset ja nyt voimme aloittaa keskustelun. Ja vielä kerran pyydän kollegoita. Aloitamme keskustelun.